Ja nyt jatkamme. Siirrymme seuraavaan aiheeseen. Ensimmäisenä äh, Lunatsekin mietintö. Aiheena homofobia ja seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat en olettanut saavani näin valtavasti sähköpostia viime viikon aikana. Sain yli 40 000 viestiä ja niissä olettiin, että ei Lunacekin miettinnölle. Minun sähköpostinikin hakkeroitiin. En tiedä, kuka tämän takana oli. Voihan se olla sattumaakin, taikka sitten ei. Tällainen vastustus mietintöä kohtaan mietintöä, jossa puhutaan ihmisten oikeudesta rakkauteen ja elää elämäänsä pelotta. Tällaista en kyllä odottanut. Ja sen takia haluaisinkin aloittaa oman puheenvuoroni ja mietinnön esittelyn suuntaamalla puheenvuoroni erityisesti niille, jotka vastustavat tätä mietintöä. Haluaisin kysyä teiltä, haluaisitteko, että tyttärenne tai poikanne, veljenne tai siskonne joutuisi pelkäämään sitä, että kun kävelee rakastamansa henkilön kanssa käsikädessä kadulla, haluaisitteko, että he joutuvat pelkäämään sitä, että kun kertovat kollegalle töissä maanantai-aamuna, kenen kanssa kävivät viikonloppuna elokuvissa. Haluaisitteko, että ystävänne joutuisi pelkäämään, kun hän kertoo teille, että hän on rakastunut mieheen taikka että nainen on rakastunut naiseen? Tuskinpa en, en uskoisi sanoisitte varmaan ystävällenne, että, että puhu minulle, mikä tässä pelottaa. Tästä tässä mietinnössä on kyse. Varmistamme, että lesbot ja homoseksuaalit, eh, biseksuaalit, transihmiset voivat elää elämäänsä pelotta ja syrjimättöminä niin, että heitä kunnioitetaan ja arvostetaan sekä julkisessa elämässä että yksityiselämässä kansalaisina yhteisessä unionissa. Kyse ei ole mistään erityisoikeuksista, joihin on viitattu näissä sähköposteissa. Ei kollegat, nämä eivät ole erityisoikeuksia tai etuoikeuksia ei missään nimessä. Tämä mietintö ei vaadi erityisoikeuksia kenellekään. Tässä salissa haastan kenet tahansa mainitsemaan minkä tahansa oikeuden, joka, jonka kautta myönnettäisiin jonkinlaisia etuoikeuksia HLBTI-ihmisille. Jos ajatellaan vaikkapa vammaisia tai romaneja, äh, niin ei nyt tässä olla antamassa minkälaisia oikeuksia HLBTI-ihmisille, joilla ei kenellä tahansa muullakin ihmisellä ole. Kyse on siitä, että ei voida esimerkiksi antaa potkuja ihmiselle sillä perusteella, kenen kanssa hän sattuu asumaan ja jakamaan elämänsä. Strategia syrjintää vastaan Äh, kun ajatellaan syrjintää vammaisuuden perusteella, romaanitaustan perusteella. Tämä parlamentti on jo kymmeniä kertoja pyytänyt komissiota esittämään äh, etenemissuunnitelman syrjintää vastaan, joka kohdistuu HLBTI-ihmisiin. Komissio ei ole toiminut näin ja sen takia valiokunta päätti toimia ja vaatia tätä. Me tiedämme, että tilanne on vakava. Euroopan unionin perusoikeusvirasto on omassa katsauksessaan tehnyt aivan selväksi. 93 000 ihmistä vastasi tähän kyselyyn ja 60 prosenttia pelkää, kun kävelee kadulla käsi kädessä kumppaninsa kanssa. 50 prosenttia lähestulkoon äh, häiritään työpaikoilla ja yksi neljästä on joutunut konkreettisen väkivallan uhkan kohteeksi viimeisen vuoden aikana. Tämä on todellakin homofobiaa, hyvät kollegat. Tätä ei voida enää sallia Euroopassa niin monet meistä, lesboista, homoista, äh, biseksuaaleista, transihmisistä, äh, interseksuaaleista on joutunut tähän tilanteeseen. Ei ole kyse siitä, että sanomme jäsenvaltioille, että, että tässä mennään heidän toimivaltuuksensa Se Kyse ei ole toimivaltuuksien rikkomisesta jäsenvaltioiden näkökulmasta. Tämä me teemme aivan selväksi kohdassa viisi, voitte kaikki lukea sen. Kyse on EUn toimivaltuuksista, toisaalta virastojen toimivaltuuksista ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksista. Meidän on ryhdyttävä toimiin. Mietinnössä todetaan komissiolle ja tulevalle komissiolle, että tässä vaalikampanjassa, jota nyt käymme, on tehtävä työtä kun taistelemme pelkoa vastaan. On varmistettava, että kun ihmisiä pidätetään sillä perusteella, että ovat homoja tai lesboja, niin sitten on oltava poliisiviranomaisia, jotka ymmärtävät, mistä tässä ongelmassa on kysymys, eikä tällaista häirintää ja kiusaamista enää tapahdu. Ja on varmistettava, että esimerkiksi kouluissa eh, jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä voidaan jakaa voidaan puhua, että, että sukupuolivähemmistöjä on olemassa man, mantereellamme koko maailmassa ja heitä ei enää saa syrjiä. As you can imagine, I have uh, a... Kiitokset, eh, Roulunacek. Tässä on monia puheenvuoropyyntöjä. Kaikki tulevat eh, puheenvuoron eh, saamaan, mutta nyt ei uusia enää mukaan. Porska ensimmäisenä, olkaa hyvä. E, rozdeľuje verejnú mienku v členských štátoch a myslím si, že pri Tässä nyt ilmeisesti mielipiteet jakautuvat ja huominen äänestys varmasti osoittaa sen, että e, näkemykset jakantuvat myöskin täällä. Itse äänestän ensimmäisen tarkistuksen puolesta. Sitä omat äänestäjämme haluavat. Itse olen EUn perusoikeuksien puolesta puhuja ja niiden kannattaja. Ja olen sitä mieltä, että komission, parlamentin ja jäsenmaiden tulee pyrkiä siihen suuntaan, että kaikkien kansalaisten perusoikeuksia kunnioitetaan ja tuetaan. Pidän tärkeänä sitä, että perusoikeuksia vahvistetaan ja saamaan äh, myöskin näiden oikeuksien yhteydessä samanlainen varmuus kuin muiden osalta. Kiitokset, rakas Miroka, hyvä. About... Puhemies, kyseessä nyt ei ole siitä, että annettaisiin homolespoille ja transseksuaalille, biseksuaalille enemmän oikeuksia kuin muille. Ehkä ette pidä HLBT-ihmistä, samapa se, mutta sivistynyt yhteiskuntasta mitataan sillä, miten vähemmistöjä kohdellaan. Ja tässä mielessä 28 jäsenvaltiota on kyllä jäljessä. Ja kun tätä mietintöä vastustetaan, niin tämä osoittaa, että meidän on ryhdyttävä toimiin eh, näitä kantoja vastaan. Se, että ei ole suvaitsevaituuta, on tällä vuosituhannella uskomatonta. Ei, miksei HLBT-ihmisille pidä antaa samanlaisia oikeuksia? Ei enemmän oikeuksia, vaan samat oikeudet. Minä haluaisin lopuksi sanoa, että äänestäjät haluavat, että minä toimin nyt periaatteellinen mukaisesti ja minä äänestänkin Lunatsekin mietinnön puolesta, sillä yhteiskuntana olemme tasa-arvoisia ja sivistyneitä vai emmekö? Toivoisin, että täällä ei nyt hylättäisi sitä, mistä monin sukupolven ajan on taisteltu ja taistellaan yhä. Kiitos. Bilbao. Kiitokset. Bilbao seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä tuen tämän etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa, jotta eurooppalaisten vapauksia edistettäisiin. Ne ovat nyt vaarassa. Lähes puolet Holbeti-ihmistä Euroopassa on joutunut viimeisen vuoden ajan jonkunlaisen eh, väkivallan kohteeksi ja osa niistä oli todella väkivaltaisia, jo vain pieni osa meni poliisin puoleen. Tämä on yksi lisä moninaisuutemme, jota on suojeltava. Ja nyt kun konservatiivit haluavat palata sellaisiin aikoihin, jolloin HLBT-ihmisiä ei ollut virallisesti olemassa, vaan he joutuivat vankilaan, heidät syrjäytettiin ja tällä tavoin unohdetaan korruptio ja köyhyys ja muut ongelmat. Nyt meidän pitää puolustaa kaikkia eri eh, alueita vapauksista, jotka ovat uhattuna, sillä muuten ehkä meidän kaikkien vapaus joutuu joskus kyseenalaiseksi. Kiitos. Kiitokset Bilbao. Hirosalva Petia, seuraavana olkaa hyvä. Sadio. Puhemies, hyvä komission jäsen, on hyvä, että tämä mietintö on täysistunnossa. Tämä on myönteinen teksti ja toivottavasti se auttaa homofobian vastaisessa taistelussa ja syrjinnän vastaisessa taistelussa, joka perustuu sukupuolisen suuntautumiseen ja sukupuoleen. On ryhtyvä poliittisiin toimiin, jotta voidaan eh, torjua syrjintää ehkä näin Kroatia ja Portugalin kaltaiset maat voivat miettiä asioita uudelleen, kun halutaan viedä kolvete asiat kansan äänestykseen, mutta ei oikeuksista äänestää, vaan ne ovat oikeuksia. Haluaisin myös kiittää Ulrika Lunacekia siitä, että tämä erinomainen mietintö on laadittu. Point of order. Do you have a point of order, Miss Morva? Onko täällä työjärjestyspuheenvuoro? Can you explain your point of order? Olkaa hyvä. Uh, Totta kai niin juuri teinkin. Sininen kortti, mikä politiikka teillä on sinisestä kortista ja mitä säännöt sanovat sinisestä kortista? Minä nostin kaksi puhujaa sitten sinisen kortin, te näitte minut ja avustajanne näkivät minut ja jätitte sinisen korttini täysin huomiotta. We'll explain you, I just explain. Totesin jo, että otan vastaan kaikki nämä käsiä puheenvuoropyynnöt enkä sinisiä kortteja, jotta voitaisiin käydä järkevää keskustelua täällä. Eli voitte pyytää käsiä puheenvuoroa halutessanne, mutta en salli tässä keskustelussa sinisiä kortteja. Now, uh, I will ask... Kelly, seuraavana, olkaa hyvä. Dultron. Nihe niin, Sean Kedor, Gwilmidik Play, on Avurshaw. Kiitos puhemies. Me emme keskustele ensimmäistä kertaa tästä aiheesta parlamentissa, eikä varmaankaan viimeistäkään kertaa. Hyvin usein torstai-iltapäivisin keskustelemme siitä, mitä muissa maissa on tapahtunut ja aivan erityisesti minkälainen asenne Afrikassa ja Venäjällä on näihin asioihin. Olemme aivan oikeassa, kun keskustelemme näistä asioista. Meidän on oltava tarkka kirkkoina, että tarjoamme tasa-arvoa kaikille Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionissa, aivan niin kuin Michael Cashmankin sanoi, meidän on kunnioitettava näitä ihmisryhmiä. Minä olen ur- urheilumiehiä ja olemme kuulleet myös urheilun yhteydessä, miten näihin asioihin suhtaudutaan. Meidän on jatkettava hitaasti, mutta varmasti tarjoamalla laadukasta elämää kaikille. Kiitokset. Cornelia Ernst seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos Ulrike tästä rohkeasta mietinnöstä, joka tuli juuri sopivalla hetkellä ja on osoitus siitä, että ihmisoikeudet eivät ole erityisoikeudet, vaan ne nimenomaan liittyvät elämäämme ja lähtevät liikkeelle siitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ja jos jotain tärkeää tämä parlamentti joskus aikaan voisi saada, niin varmasti se nimenomaan liittyy tämän tyyppisiin kysymyksiin. Tässä nimenomaan sanotaan, että erilaisia ihmisiä ei saisi syrjiä, ei silloinkaan, jos esimerkiksi kaksi miestä tai kaksi naista elävät yhdessä, tämän tyyppisen syrjinnän tulisi loppua ja on olemassa vihapuheita. Se tuomitsee, tämä mietintö tuomitsee sellaiset ja hyvä niin ja on tärkeää, että vaaditaan tasa-arvoisuutta ja sitä, että kaikki voivat ihan normaalisti omaa elämäänsä elää. Jokainen saa olla ja jokaisen tulee voida saada olla sellainen kuin itse haluaa. Ja nämä kysymykset tässä mietinnössä hyvin esiin tuodaan. Ihmisarvoisen elämään liittyviä kysymyksiä tässä nimenomaan eh, esiin tuodaan. Kiitokset tästä ja taistelumme asian edestä jatkuu. Antti. Kiitokset Morganti. Seuraavana olkaa hyvä. Kukaan täällä ei varmastakaan puolla minkäänlaista syrjintää Uskoisin, että tämän tulee päteä myöskin niin sanottuun myönteisen syrjintään, koska sekin on syrjinnän muoto ja näin ei sallittava. Olisi eh, homo seksuaaleille eh, taattava. En tiedä, tarvitsevatko he, he erilaisia oikeuksia. Tärkeää on, että kaikkia kohdellaan samalla lailla. Ketään ei syrjitä, ei tavalla eikä toisella. Tässä mietinnössä ehkä kansallisiakin kysymyksiä esiin tuodaan ja todetaan, että komission tulisi erityisesti eh, tehdä eh, er-, ehdotuksia ja lähteä liikkeelle eh, homo parien ja lesparien välisistä avioliitossa niiden hyväksymisestä. Kuitenkin on ymmärrettävä, että tässä kaikki kollegat, jotka syrjintää vastustavat, äänestäisivät tämän vaihtoehtoisen T-ryhmän esittämän esityksen puolesta. Siinä kyllä halutaan kaikkien oikeuksia suojella, todellakin kaikkien, ei pelkästään homoseksuaalisten ja lesbojen. Kiitos. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Metsola seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä mietintö välittää tärkeän viestin yhteiskunnassamme LHBTI-ihmisten syrjintää ei voida hyväksyä. Yhdessä kollega Lunacekin kanssa olemme olleet käyneet hyödyllistä keskustelua tämän mietinnön yhteydessä, jotta saimme aikaiseksi tasapainoisen mietinnön ja voimme kaikki olla ylpeitä mietinnön laadinnassa mukanaolosta. Kun ajattelemme subsidiariteettiperiaatetta, niin ei tässä mennä jäsenvaltioiden tontille tai niiden toimivaltuuksia rajata. Katsotaanpa, mm, mitä tässä mietinnössä ei tehdä. Siinä ei säädetä uutta lakia. Minkään jäsenvaltion ei ole tarpeen esimerkiksi säätää uutta lakia perheasioista. Ketään henkilöä ei tässä syrjitä ja mitään äh, ei muuteta äh, tällä mietinnöllä, vaan tarkoitus on tarjota laadukasta elämää kaikille. Mietinnössä todetaan, että syrjintää tapahtuu, joten vetoamme komissioon, jotta se esittelisi etenemissuunnitelman homofobian vastustamiseksi. Haluaisin loppuun vielä kehottaa kaikkia äänestämään tämän meidän puolesta. Linno. Kiitokset. Borsellino seuraavana, olkaa hyvä. Kollega Borsellino. She's not here. Okay. Thompson sitten, olkaa hyvä. Tack för ordet, fru forman. Vores europä... Kiitos oikein paljon puhemies. Eurooppalainen yhteistyö pohjautuu vapauteen, demokratian, tasa-arvoon ja kaikkien näiden periaatteiden kunnioittamiseen, mutta kuitenkin tutkimus osoittaa, että Euroopassa homoseksuaaleja häiritään työpaikalla ja muualla. Neljäsosa heistä on kokenut julkisella paikalla eh, väkivaltaa ja siksi nyt komission neuvoston on korkea aikaa ryhtyä toimiin, jotta torjuttaisiin kaikenlaista syrjintää. Me olemme kymmenen kertaa pyytäneet kattavaa lainsäädäntöä, jotta torjuttaisiin homofobia Euroopassa ja minä kehottaisin komissiota nyt työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa, jotta saataisiin uusi mm, toimintasuunnitelma ja uusia aloitteita. Komission on varmistettava, että jäsenvaltiot todellakin noudattavat nykyistä lainsäädäntöä tällä alalla ja toivottavasti huomenna parlamentti tukee näitä perusarvoja sen sijaan, että miettäisi jotain vanhaikaisia ajatuksia. Kiitokset. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Ebben Kiitos. Tässä keskustelussa joka puheenvuorossa on sanottu, että Euroopan unionissa edistetään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Ehkä teoriassa näin on tai kaikki pitäisivät tätä hyvänä, mutta käytännössä käy päinvastoin, erityisesti jos ajatellaan jäsenvaltioiden kansalaisia ja heidän kohtelua, on valhe sanoa, että Euroopan unionissa on syrjimättömyyttä tai että tämä syrjimättömyyden periaate vallitsisi, jos katsotaan esimerkiksi unkarilaista kaupan työntekijää, joka on unkarilaisessa ketjussa töissä. Ja jos häntä verrataan sitten esimerkiksi edustaja Lunatsekin maassa työskentelevään, hänellä on 250 euron palkka ja minkälaisia oikeuksia ja toissa maassa taas on paljon enemmän suojaa. Tällä tavoin pitäisi taistella syrjimättömyyttä vastaan ja näin kaikki varmasti ymmärtäisivät paremmin sen, että kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Kiitos. Kiitokset Seuraavana, olkaa hyvä. President, uh, like the other MEPs... Kiitos puhemies, niin kuin muutkin. MEPit, minäkin olen saanut valtavasti sähköpostia, jossa todetaan, että tässä mietinnössä rajoitetaan uh, ilmaisuvapausta, koska siinä tuomittaisiin homofobia. Tällä hetkellä on todellinen hyökkäys ilmaisuvapausta kohtaan. OTE on lähettänyt Rory O'Neillin homofobiasta syytettynä kotiin ja 85 000 euroa on maksettu korvauksena homofobiasta syytetyille. voimat Irlannissa ovat pyrkineet sensuroimaan keskustelua jo etukäteen, kun ajatellaan kansanäänestystä avioliitosta. Kun John Waters sanoi, että gay-avioliitto on jonkinlainen satiiri, niin kyllä tämä on homofobiaa. Kun Brida O'Brien sanoi, että yhteisen hyvän on mentävä laadun edelle, niin tämäkin on homofobia. Kun kampanjoidaan homoliittoja vastaan sen, sillä perusteella, että se on homoliitto, niin kyllä tämä on homofobia. Rory O'Neillin sanojen mukaisesti näiden ihmisten pitäisi häipyä helvettiin meidän elämästämme. Paskaa. Se Paska seuraava, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Meidän Yhteiskuntammehan pohjautuu vapauteen, tasa-arvoisuuteen ja ihmisarvojen kunnioittamiseen. Näistä myös omamme kansalaiset pitävät kiinni ja yhdessä ihmiset muodostavat yhteisön ja yhdessä tekevät työtä, elävät yhdessä toisiaan kunnioittain ja kunnioittain myöskin ihmisten vapautta. Ollaan ylpeitä määräyksistä, ylpeitä myöskin perinteistä, eikä haluta ketään syrjiä, ei olla homofobisia siis. Ja itse katsoisin, että tämä mainitsemanne asia, rouva Lunacek, ei niinkään koske meidän maatamme. Kiitos. Kiitoksia tästä, olkaa hyvä. Sednice, evo kao kršanski demokrat, naravno da se zalažem za... Kiitos puhemies. Kristillisdemokraattina minä tietysti puollan sitä, että kaikkien ihmisarvoa kunnioitetaan, siksi emme saa suvaita homofobiaa, mutta kun Espanjan kollega kritisoi Kroatian avioliitto kansanäänestystä. Tuolloin kolmas osa eh, äänestäneistä äänesti tämän perustuslaillisen määritelmän puolesta. Haluammeko me nyt todella ajaa tässä ihmisten vapauksia vai ottaa esille ideologisia konflikteja ennen vaaleja. Ei tätä kautta voida muuttaa avioliiton määritelmää, ei korota se tämä kenenkään oikeuksia eh, uhannut. Haluaisin muistuttaa, että jopa Paavi Franciscus oli tämän äänestyksen puolesta ja lehdissä sanottiin, että hän on vuoden henkilö, siksi asiasta ei pitäisi täällä keskustella. Kiitokset. Ja Borsan seuraavana, olkaa hyvä. Kiitokset. Todellakin olemme saaneet paljon viestejä, sähköpostia ja näissä viesteissä sanotaan, että haluaisimme jonkinlaisia lisäoikeuksia HLBT-ihmisille. Tästä ei ole kyse, vaan haluamme, että heidänkin ihmisoikeuksiaan ja perusoikeuksiaan kunnioitetaan, ettei heitä heidän normaalissa arkielämässään syrjitä millään lailla. Monet ovat eh, moniin on kohdistunut fyysistäkin väkivaltaa ja varsin harvoin näistä ihmiset ovat raportoineet poliisille. Meidän on pidettävä huoli siitä, että kaikki voivat elää laadukasta elämää kotona, kouluissa ja työpaikoillaan. Esimerkiksi Kroatiassa myönteisenä esimerkkinä voi kertoa sen, että esimerkiksi opiskelijat nykyisellään tietävät paremmin omista oikeuksistaan mutta silti meidän on vielä ponnisteltava. On tärkeää, että tuemme tätä mietintöä, koska se ajaa yhteisiä arvojamme. Kiitos. Kiitokset. Nyt kääntyisin komissiosen Andorin puoleen. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää edustaja Lunacekia tästä kattavasta mietinnöstä homofobia ja transfobia ovat todellakin ihmisarvon loukkauksia, eivätkä ne ole niiden periaatteiden kanssa yhdenmukaisia, joihin Euroopan unioni perustuu. Komissio on tietoinen niistä ongelmista, jotka HLBT-ihmisiä kohtaavat Euroopassa. Heitä syrjitään, heihin kohdistuu häirintää ja väkivaltaa ja me toistamme, että haluamme taistella syrjintää vastaan valtuuksimme puitteissa, mutta kuitenkin päätoimivaltuus tällä alalla kuuluu jäsenvaltioille saatlaisten tehokkaimpia toimintatapoja EU-tasolla. Komissio puoltaa sitä, että olisi nyt selkeät tavoitteet ja konkreettiset tulokset on annettava juridista apua niille, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Tämä todennäköisesti vaike- vaikuttaa suoraan halvetin ihmisiin kuin etenemissuunnitelma. Se, että seurataan jäsenvaltioiden tekemää täytäntöönpanoa esimerkiksi työllisyysdirektiivin liittyen tai rikosten uhrin direktiivin liittyen. Tämä on toinen esimerkki sellaista toimista, joista voi olla hyötyä holvet ihmisille. Näin voimme todella tehdä jotain merkittävää. Ja ehdotus tasaveroisen kohtelun direktiivistä meidän mielestämme pitäisi laajentaa syrjimättömyys kaikkiin niihin asioihin, jotka mainittu 19 perusoikeussopimuksessa, ja tämä pitää koskea myös sukupuolista suuntautumista ja mm, palveluiden eh, ja koulutuksen ja muun saantia ja mitä tulee HLBT-oikeuksiin. Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa hyvin vuosien ajan. Me olemme antaneet rahallista apua ja tehneet julkaisuja ja myös kouluttaneet. Me annamme tukea myös kansalaisjärjestöille ja niiden työlle HLBT-oikeuksien edistämisen puolesta ja näin tehdään jatkossakin kun ei päästä tarpeeksi hyvin terveyspalveluita käyttämään. Tämä johtuu usein siitä, että ihmisiä syrjitään, heidät on leimattu ja tämä vaikeuttaa sitten terveydenlaatua. Ja siksi haluamme ottaa terveystasa arvoportaalin mukaan tämän asian ja haluamme yleisesti tehdä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä niin, että HLBT-ihmisten eh, terveys asetetaan tärkeälle sijalle myös vh työssä Edistämme myös järjestötehtävää vuoropuhelua, eh, trans eh, sukupuolisuus poistettaisiin sairauksien luettelosta, joka on kansallisesti voimassa. Ja me emme jatkossakin muisteta jäsenvaltiota niiden velvollisuuksista. Aiomme jatkossakin torjua homofobiaa ja edistää hlvt ihmisten oikeuksia omien toimivaltuuksiensa puitteissa. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, kiitos teille jatkuvasta tuestanne sille, että komissio haluaa edistää tasa-arvoa. onnittelen vielä kerran esittelijä. Commissioner. Kiitokset komission jäsenelle. Hyvät naiset ja herrat, näin on mm, päätetty Lunacekin mietinnön keskustelu ja sitä äänestetään huomenna kello 11.30. Ja seuraavana sitten herra Rosfon mietintö aiheena sopimattomia kaupallisia menettelyä koskevan direktiivin täytäntöönpano. Ja ensimmäisen puheen